Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung. on aloitettu alleen, jälleen ja eiliset pöytäkirjat ovat saatavilla. Onko huomautuksia? Ei. Eli pöytäkirja on näin hyväksytty.